ryhmä on tehnyt muutosta valiokuntaa, miten Patsel on tässä Georgi Meijerin siellä tässä päästömittausryhmässä. Tämä voidaan merkitä pöytäkirjaan ja näin täällä on hyväksytty tällä tavoin. Sitten seuraavaksi